kiittää jälleen kerran puhujan. Imbalance. Thank you. Kiitoksia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ETA-EFTA-parlamenttien jäsenet Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta. Meillä on myös Sveitsin kansalliskokouksen edustajia täällä lehterillä. On erittäin suuri ilo voida toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Strasbourgiin. Tehän osallistutte kolmanteen, kymmenenteen, viidenteen etäkokoukseen tänään ja huomenna. Toivon, että meidän hyvä yhteistyömme tulee ole kantamaan hedelmää ja myötä vaikuttaa vahvistuneeseen parlamenttien väliseen yhteistyöhön ja varmistaa myös demokraattisen parlamentaarisen valvonnan etämaissakin. Kiitoksia ja tervetuloa. Now I give the floor to... Nyt annan puheenvuoron seuraavalle puhujallemme, Van Bremt, puolitoista minuuttia. Thank you for... Kiitokset puhemies, puheenjohtajat. Kun kuuntelee tämän päivän keskustelua, niin huomaa erään seikan, nimittäin sen suuren kysymyksen, joka on kaikille ryhmille tärkeä, tuo taloushallinnon kysymys, economic governance, mutta tämä vain vaikuttaa yhteisymmärrykseltä, koska on melkoinen ero siinä, miten